European... Äänestämme eurooppalainen vähäisiin vaatimuksiin soveltuva menettely ja eurooppalainen maksamismääräysmenettely aiheesta. Uh, the floor goes to the... Puheenvuoron saa nyt esittelijä. Edustaja Geringer, olkaa hyvä panie przewodniczący. Me olemme nyt tärkeällä hetkellä äänestämässä minun mietinnöstäni. Kaikkihan käynnistyi yli vuosi sitten. Nyt neuvostossa on jo kolmas puheenjohtajavaltio ohjaksissa, kun olemme tästä mietinnöstä keskustelleet. Olemme ehdottaneet myös muutoksia ehdotukseen. Haluaisin tässä vaiheessa kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja kaikkia niitä, jotka ovat jättäneet tarkistuksiaan. Monet tarkistukset ovat rikastuttaneet mietinnön sisältöä ja myös yksinkertaistaneet sitä. Tämähän oli yksi tavoitteistamme. Aivan niin kuin asetuksen nimikin ilmaisee, vähäinen vaatimus sinällään oli kiistanalainen käsite. Vähäinen tarkoittaa eri asiaa eri maissa. Nyt tässä ehdotuksessa kävi niin, että suurin osa kollegoista piti kuitenkin nimestä. Eli Kyse on sellaisista vaateista, jotka jäävät alle 10 000 euron. Haluaisin, että pitäydyttäisiin saavutettuissa kompromisseissa, muutoin työmme olisi merkityksetöntä, jos emme pidä kiinni kompromisseista. Toivon, että todella äänestätte niin kuin on sovittu ja niin kuin on luvattu. Haluan kiittää teitä kaikkia ja siirrytään äänestämään. Uh, we begin the vote.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 Tyhjää. Uh, 92, yes. Sorry? 92. 92. 92. 92. Yhdeksänkymmentäkaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 16 puolesta. Against. Mm. Abstention. Tyhjää. Taisi olla hylätty, mutta paras tarkistaa. Yes, it has been rejected. Uh... Hylätty. 18 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 19 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 21 puolesta tyh- vastaan, tyhjää, kaksikymmentä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan yksi. Yes, it has been rejected. Hylätty. Uh, 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Puheenjohtaja korjaa hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 28. Puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Nyt mietin mietintöluonnos kokonaisuudessaan puolesta. Vastaan. Pitäisi äänestää elektronisesti mietinnöstä kokonaisuudessaan. Two people not voting. One, one more, okay. And it has been. Tämä on hyväksytty lailla enemmistöllä. Nyt äänestämme elektronisesti lainsäädäntöpäätöslauselmasta. Is been adopted. Hyväksytty. Päätös käydään neuvotteluihin neuvoston kanssa elektronisesti. One more. No, okay. Ah, Adopted. Hyväksytty. Voisiko onnitella esittelijää? And we proceed, uh, to... Nyt siirrymme äänestykseen T-tipistä ja säästelijä Eera Voss. Haluatteko puhua? Um, einmal... Äh, Eli uh, kärkeen Haluaisin niin lyhyesti pahoitella tätä koko menettelyä, jota viime päivinä on jouduttu koko, ko, kokemaan. Tämä oli ihan optimaalista mennyt noin nätisti sanottuna. Ja mm, e, e, tässä olet, kun oli vielä pääsiäinen ja vaalipiiriviikko ja mitä, mitä kaikkea olivat, että e, tässä oli nyt sitten – on kuitenkin hankalaa sitten asiaa käsitellä mitenkään laajamittaisesti. Olen yrittänyt sitten puhelimitsekin sitten varmistaa muutaman kompromissin tiettyihin seikkoihin, mutta kun kannat kävivät aika pahasti ristiin ja näistä ei välttämättä tullut mitään, tai tuli mitään vaikka pienissä puitteissa, mikä on vähän harmi, että emme äh, kykene, kyenneet tässä mitään sellaista luomaa, joka olisi voinut koko, kokonaisuutta viedä eteenpäin, mutta sellaista elämä on. Äh, tästä menettelystä sen verran vielä äh, voin vain todeta, että ei se nyt ihan kaikkien taiteen sääntöjen mukaan mennyt. Siitä pahoittelen, ei ainakaan pidä päästä muista tapahtumaan uudestaan. Herzlichen Dank. Ich möchte da gleich anschließen. Kiitoksia. Yhdyn, yhdyn tähän kovasti. Tietysti tämä TTIP on koko, no, kokonaisuudessaan poliittisesti kovinkin kuuma peruna. Ja, ja tietysti kun kaikki ovat vähän haluttomia lukkoon lyömään kantojaan, mutta olen kuitenkin kiitollinen kaikille avustajille ja apu, muulle taustaporukalle, joka ovat näitä ää, ää, äänestysluetteloita sitten tänne toimittaneet, ja meillä on tällainen herrasmies- ja naissopimus sitten, että, että pyrimme laatimaan äänestysluettelon sen, sen mukaan sitten toi, toimivaan, mutta tietysti ää, esittelijä tietenkin on ää, valta sitten päättää, mitkä otetaan huomioon ja mitkä eivät, ja tietysti on meillä on tässä jotain takarajoja, niitä sitten pitää pyrkiä tietenkin noudattamaan. Mutta jos tässä on jotain virheitä sattunut, niin ei sillä sitten ää, ää, muuta kuin pahoitella. Ja tämä nyt hiukan ärsyttää meitä, kun tässä on poikettu sitten aiemmista sopimuksista, mutta tässä yhteydessä kuitenkin haluan kiittää kaikkia niitä, jotka viimeisen sekuntiin asti tässä hiat heiluan paiskivat hommia. Ja tästä äänestyslistassa on muutama virhe Esimerkiksi muutosehdotus yhdeksän, se, se, se ei ole yhteen sopiva toisen kanssa, sen voi tehdä voin sitten tuolla öö, äänestyksessä, kun pääsemme siihen asti, niin sitten tulen siitä kommentoimaan. Siis se oli yhde, ää, myöskään 76 ei ole sitten myöskään yhteen sopiva siellä mainitun muiden kanssa ja samoin sitten 79 on vähän samansorttinen, siinä on tiettyjä katsotaan sitten, kun äänestys pääsee siihen asti, ettei sitten tule virheitä. Kiitos. Halusin antaa oikeastaan ennalta jo äänestysselityksen. On aivan ymmärrettävää, että tämä on ollut hyvin vaikea tehtävä esittelijälle. Myös sen takia, että vietimme juuri pääsiäislomaa meidän ryhmällämme on selkeää se, että on vahvat juridiset argumentit tätä valtion ja investoijien kiistanratkaisumekanismia vastaan. Ja loppuäänestys sen suhteen, miten lausunto käsittelee tätä kysymystä, on nimenomaan tästä riippuvainen. Jos ISDS-mekanismi poistetaan lausunnosta, niin me äänestämme puolesta – jos se hyväksytään, äänestämme sitten vastaan. Olemme kuitenkin avoimia sellaisille muotoiluille, joissa valiokunta pyytää toteutettavuustutkimusta niin, että saataisiin todellinen pysyvä tuomioistuin käsittelemään tällaisia kiistoja, mutta emme kannata vain hieman parannettua mekanismia. Thank you very much. We proceed to the vote. Kiitos. Etenemme äänestämään, eikö niin? Tarkistus 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty 27 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän koneella has been adopted. Hyväksytty. 29. Kuinka? 31. Pahoittelen. 31. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 32. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Rejected. Hylätty. 37. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. and it has been adopted. Hyväksytty. Neljäkymmentäkolme. puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Aha, tarkistetaan. It didn't look that way. Ei se tältä kyllä näyttänyt, kun katsoin omalta paikaltani hyväksytty. 42. Puolesta. Vastaan. Tarkistamme. Parempi tarkistaa. It has been adopted. Hyväksytty. 44 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Kompromissi 6 puolesta. Against. Abstention. Vastaäänet. Tyhjää, hylätty. Uh 49 in favor. 49 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Aha, tarkistetaan. Parempi tarkistaa. Think so. Everybody who wished to vote has... Ovatko kaikki, jotka aikoivat äänestää, äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Viisikymmentä kaksi puolesta. Vastaan. Tarkistettaisiinko? It has been adopted. Hyväksytty. 53. 53 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Hyväksytty. Siirrymme kohtaan. Thirty-three. Thirty-three. I'm Pahoittelen, meillä on nyt äänestyslistassa pieni ongelma. we are at, uh, Nyt 33 puolesta äänet Uh, so, yes, we are at 33. No niin, olemme kohdassa 33. Tarkistus 33 puolesta äänet. It was adopted, yes. Sehän hyväksyttiin, eikö niin? Yes. 52 and 53 were adopted. <laughs> We are now at 30. Nyt 33. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. 33. Se tarkistetaan. It has been adopted. Hyväksytty. 97 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Uh, we are at, point, at amendments. Nyt tarkistus 62. Puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. He haluavat tarkistaa. Tarkistamme. 62. Yes, clearly. Selvästi hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Nähdäkseni. Tarkistamme. It has been rejected. Hylätty. 65 puolesta. Vastaan. tyhjä Minun mielestäni hyväksytty. Hyväksytty. Haluatteko tarkistaa? Selvä. So, so, 65. 65. Se tarkistetaan. Games, yes. Yes, clearly, clearly adopted. Selvästi hyväksytty. Seitsemänkymmentä puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Vaaditaanko tarkistusta? Kyllä. Tarkistamme. 70. Clearly rejected. Yes. Selkeästi hylätty. Kompromissi yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 71 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Anteeksi, kuinka? 74 down 74 seuraavaksi. 74. Tekan ainut sana 74. Eikä se ole yhteen sopiva 76 kanssa ollenkaan. Is not incompatible. Ei ole sopimaton. Siis ei yhteen sopimaton. Ei. <laughs> Yes, yes. Kyllä, kyllä. We vote on 74 now. Nyt äänestämme äh, numerosta 74. Tarkistus 74. Before first. Yes. Ensin 74 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistetaan. Rejected. Yes. Rejected. Hylätty. 72 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Minusta se oli hylätty. Haluatteko tarkistaa? 72 tarkistetaan se. Yes, rejected. Kyllä, hylätty. 76 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. 76. Yes. Reject. Kyllä, hylätty. 73 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Minusta se oli hyväksytty. Hyväksytty. 77. Ei vaan 78 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 81 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Seven, 81 now. Nyt 81 siis. Adopted. Hyväksytty. Edustaja Regner. Um... Kiitoksia. Onko teilläkin äänestyslistalla siinä merkintä, että tämä pitäisi olla split, see, until äh, corporated, ja sitten toinen osa should, ja siitä loppuun. Onko se jaettuna teilläkin? It, it has fallen 79, sehän on rauennut, jos nyt puhumme samasta tarkistuksesta. 79, eikö niin? Se on äh, rauennut. Very much for yes. more or less. No, kiitokset vaan tästä. Selvä. Pyy. 82. 82 puolesta. Vastaan. Tyhjä. hylätty. I'm sorry, adopted. Hyväksytty, pahoittelen. 83 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 88 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 92 puolesta vastaan. tyhjä hylätty. 94 puolesta vastaan. tyhjä hylätty. We are checking 94. Tarkistamme numero 94. Yes. Adopted. Hyväksytty. kuusi Puolesta. Vastaan. Tarkistamme tämän. Adopted. Hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 98 puolesta. 98 Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistamme 98. and it has been rejected. Hylätty. 103 puolesta. vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 puolesta vastaan. Parempi tarkistaa tämä. Rejected. 100... Hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 110 puolesta. Haluatte tarkistaa 109. Tarkistetaan 109. Oh. Adopted. Hyväksytty. Kiitos. Täytyy ostaa uudet silmälasit vissiin. 110 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 111 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. Adopted. Hyväksytty. 112 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Adopted. Hyväksytty. 113 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 114 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Minusta se oli hylätty, mutta parempi tarkistaa. No, si. Eh, <laughs> adopted. Hyväksytty. 115, eikö niin? viisitoista puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty, kyllä. Haluatteko tarkistaa? Selvä. and it has been rejected. Hylätty. 116. Puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi yksi Puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kukaan ei halunnut tarkistaa tätä. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. Not sure Sorry. Ed- Pahoittelut. Hyväksytty. kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Yhdeksän. Puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Minä kyllä tarkistaisin. Adopted. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kymmenen. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 2 puolesta. Against. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 13, eikö niin? 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Adopted. Hyväksytty. 14 puolesta. Ei, ei vaan 16 15. Yes. Amendment 15. Uh, 15 on uh, saman sisältöinen 13 kanssa. Voidaan äänestää varmaan yhdessä. 15 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. And it was adopted. Hyväksytty. 16 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Kaksikymmentäkaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tarkistamme 23. other person wish? Haluaako joku vielä äänestää? No niin, äänestys päättyy. Hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt äänestämme lausuntoluonnoksesta kokonaisuutena. Äänestämme koneella. And it has been adopted. Hyväksytty. Sorry. Anteeksi, kuinka? There are only 25 people. voting. have... 25 on äänestänyt kaikkiaan. Onko tässä ongelma? Yes. So it, it has been adopted. Hyväksytty. Onneksi olkoon. Edustaja Foss. Ich würde gern minä äh, haluaisin vetää pois nimeni koko esittely, koko mietinnön, mietinnöstä. Wurde das registriert oder nicht? the rapporteur does not want his name to be... Esittelijä ei halua, että hänen nimensä on esittelijän paikalla tässä. Does Mrs. Regner or Mr. Kester wish... Regner tai Köstner, haluatteko te nimenne? So it will be without name? Ilman nimeä siis. Unser Schattenberichterstatter Herr Köster setzt sehr Köster kyllä pistää nimensä mielellään tähän alle. Uh, thank you very much. Uh, please silence in the hall. Hiljaisuutta saliin. Uh, I will uh, now ask kindly. Uh... Nyt pyydän ystävällisesti Jean-Marie Cavadata toimimaan puheenjohtajana valiokunnassa, koska minun täytyy mennä täyttämään muita velvollisuuksia. Kiitos herra Kavadalle.